Kuvitelkaapa olevanne kahdeksanvuotias pikkutyttö, jolla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tuleman pitää. Ja sitten jonakin päivänä teitä pidellään kiinni, vaikka huudatte ja laitatte vastaan aikuiset sitten varustautuneena veitsellä leikkaavat irti osan klitoriksesta. Sadat tuhannet naiset ja tytöt ovat joutuneet tämän järkyttävän rikoksen uhreiksi ja joutuvat kantamaan myös seuraamukset siitä. Meidän täytyy puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Tämä silpominen ei ole millään tavalla oikeute, perusteltavissa historian tai perinteiden äh, kautta. Meidän on taisteltava silpomista vastaan. Joka vuosi miljoonat äh, tytöt äh, ovat vaarassa ja sen takia meidän on toimittava kiireellisesti. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Hylveenji Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos. Naisten sukupuolinen silpominen osalta on sanottu paljon ja tässä se, että tämä on todella hirvittävää tekoa, haluaisin kuitenkin sanoa, että on hyvin tärkeää, että se voitaisiin estää. Siksi on loistavaa, että Hanko, edustaja Hankoon, Hankoon anteeksi, mutta jostakin syystä ei ole tulkkausta. Uh, äh, okay, it's okay, we can go. Voimmeko jatkaa? No niin, minusta on hyvä, jos aloitatte alusta. Nyt toivon, että tämä toimii, hyvät kollegat. Halusin sanoa, että naisten sukuelinten silpominen on todella barbaarinen, hirvittävä lähestymistapa. Kaikki nämä asiat on mainittu, jotka tähän liittyvät, mutta meidän täytyy todeta, että ennen kaikkea pitäisi pohtia sitä, miten voitaisiin ehkäistä tätä. Ja edustaja Kanko mm, mm, aloite oli hyvä, kun hän puhui siitä, täällä puhuttiin tästä nuorista naisten ryhmästä Restorers, että heidän saatiin ottaa vastaan ja saatiin käydä keskustelua tämän nuoren sukupolven edustajien kanssa. Meidän täytyy todeta, että Afrikassa, maanosassa, jota minä rakastan, 14 vuoden aikana väestössä, väestö on kasvanut huomattavasti tässä maanosassa on tehtävä enemmän on toimittava paremmin. Tämä on mahdollista vain keskustelun ja koulutuksen kautta. Meidän täytyy myöskin toimia konfliktialueilla elävien tyttöjen ja naisten puolesta, jotka ovat erityisesti vaaranalaisia. Kun me puhumme täällä siitä, että on perinteistä, sillä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, mitä tässä tapahtuu. Suku, sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten kans- yhteiskunnallisen osallistumisen lisääminen on välttämätön osa tätä. Unescon tietojen mukaan Saharan Afrikassa yli 18 miljoonaa nuorta tyttöä ei osallistu edes peruskoulun opetukseen. Tämä on asia, jossa täytyy tapahtua muutoksia. Meidän täytyy toimia paikallisten organisaatioiden kirkkojen kanssa yhdessä. Kiitos. Kiitos. Ja viimeisen puheenvuoron tässä keskustelussa käyttää edustaja Poltsaa kansanpuolueesta. Kiitos puhemies. Minä olen kollega kollegoiden kanssa samoilla linjoilla, joita olemme aiemmin kuulleet. Naisten sukuelinten silpominen on barbaarinen rikos. Sillä ei ole minkäänlaisia perusteita, ei kulttuurisia, historiallisia eikä muita. Se on rikos. Olen häpeissäni siitä, että Euroopassakin, Euroopan unionissa, meidän kulttuurisella alueellamme ongelma on kasvava ongelma. Tätä on hyvin vaikeata uskoa. Toki meillä on suljettuja yhteisöjä tai sitten sellaisia yhteisöjä, joissa jäsenet ovat vasta tulleet Eurooppaan, mutta edelleenkin kyse on epäonnistumisesta. Onko kyse sitten oikeusviranomaisista, poliisiviranomaisista? Tämä on todellakin surullinen kokonaiskuva eurooppalaisesta todellisuudesta. Ja Tilanne on tuomittava. Meidän on korjattava asiat ensin täällä kotona ja on käytettävä myös diplomaattisia väyliä, jotta voimme vaikuttaa kolmansiin maihin ja kumppaneihimme. Komission aloite on mielestäni hyvä ja tuen sitä aivan täysin. Me tarvitsemme valtavia diplomaattisia ponnisteluja jotta voimme auttaa ihmisiä ymmärtämään, että silpominen on väkivaltaa. Nyt antaisin puheenvuoron Helena Dallille komission puolesta. Thank you. Thank you, madam. Kiitos, arvoisa puhemies. Ja kiitän myös puheenjohtaja, valtion edustajaa panoksestaan tähän keskusteluun ja kiitän teitä kaikkia puheenvuoroistanne. Ja nämä puheenvuorot selvästi osoittavat, kuinka me olemme kautta linjan täysin sitoutuneita siihen, että naisten sukuelinten silpominen täytyy saada loppumaan. Ja minä saan tästä voimaa ja rohkeutta. Minä saan paljon motivaatiota tästä ja minä otan nämä ajatukset huomioon ja minä Otan nämä huomioon, kun työstämme uutta sukupuolten välisen tasa-arvon strategiaa, ja tämä tulee näkymään kyllä alkavan komission työssä. Olen kiitollinen siitä, että parlamentti antaa näin voimakkaan tuen meidän taistelullemme ja mielelläni jatkan yhteistyötä Euroopan parlamentin edustajien kanssa. Täällä aika monet mainitsivat tämän yhteistyön merkityksen ja minä toivon, että ne jäsenmaat, jotka eivät ole vielä Istanbulin yleissopimusta ratifioineet, tekevät sen pikimmiten. Nimittäin Istanbulin yleissopimus vaatii, että sukupuolielinten silpominen kriminalisoidaan ja että <clears throat> tämä saadaan loppumaan pakkokeinoin ja lainsäädäntökeinoin ja rangaistuksin ja syytteeseen panoin ja toivon, että viimeisetkin EU-jäsenvaltiot ratifioivat tämän yleissopimuksen nyt tällä kaudella ja minä lasken teidän tukenne varaan, että te vakuutatte ne jäsenmaat, jotka eivät ole vielä Istanbulin sopimusta ratifioineet. Meidän täytyy koko ajan pitää naiset ja tytöt mielessä. He eivät voi odottaa enää. Kiitos. Ja viimeinen puhuja on tänään Tytti Tuppurainen. Ennen kuin annan teille puheenvuoron, vaihdanut englannin kielelle, koska tämä on nyt viimeinen kerta, kun te puhutte Euroopan parlamentissa. Haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni Suomea puheenjohtajavaltiona erityisesti teitä ponnisteluissanne voimakkaamman Euroopan puolesta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos, rouva puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. 2020 tulee merkitsemään sitä, että syntyy lukuisia tärkeitä virstanpylväitä sukupuolten tasa-arvon alueella, kuten se, että on kulunut 25 vuotta Beckingin julistuksesta ja toimintafoorumista, ja se, että on saatu aikaan myöskin kestävän tavoitteet, ja 20. vuosipäivä, mitä tulee YK turvallisuusneuvoston julkilausumalle koskee naisia, rauhaa ja turvallisuutta, ja lopuksi se, että uudistetaan EU-strateginen toiminta 2016-2019 sukupuolten tasa-arvon hyväksymistä. Ja helmikuussa me todellakin juhlimme kansainvälistä, jolloin tavoitteena on ilmaista nollatoleranssi naisten sukuelten silpomiselle. Hyvät naiset ja herrat, meidän pitää lopettaa naisten sukuelten silpominen lopullisesti. Kaikkien naisten ja tyttöjen tulisi voida elää vapaasti ja turvallisena ehjinä yksilöinä. Ajattelen ehdotettua EUn liittymistä Euroopan neuvoston yleisopimukseen, joka tähtää naisten ja naisten, naisten väkivallan ja perheväkivallan torjumista, eli siis Istanbulin yleisopimukseen. Ajattelen tätä, Suomi pyytää kaikkia toimijoita kiinnittämään erityisesti huomiota siihen, että tapahtuu johdonmukaisuutta EUn ulkoisessa ja sisäisessä politiikassa ja toiminnoissa. Se, että kaikkea väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin ja tyttöihin, on yle, yle, olennainen osa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamista. Me Suomi puheenjohtajavaltiona olemme jatkaneet työtä EUn liittymiseksi Istanbulin yleissopimukseen ja me olemme rohkaisseet niitä, jotka vielä eivät ole ratifioineet yleissopimusta, tekemään sen. Minulle epäilystäkään siitä, etteikö näiden toimijoiden joukossa Euroopan parlamentti, te edustajat, ettekö te jatkaisi johtavassa tehtävässä näissä asioissa, jotka ovat yhteisten EU-arvojemme ytimessä. Kiitos tästä tärkeästä keskustelusta ja todellakin on suuri kunnia päättää Suomen puheenjohtajakausi tällä hyvin tärkeällä aiheella. Rouva puhemies, sallikaa minun kiittää teitä kaikkia tästä erityisestä syksystä. Se on ollut todella erinomaisen hienoa aikaa teidän kanssanne täällä parlamentissa käyden keskustelua erilaisista aiheista. Olen viettänyt tunteja edustaen täällä neuvostoa jäsenvaltioita tässä täysistunnossa, Strasbourgissa ja myös Brysselissä. Ja se on ollut jokaisen minuutin arvoista. Kiitos, kiitos teille kaikille. Meidän puheenjohtajakautemme on päättymässä mutta taistelu ihmisoikeuksien puolesta, demokratian puolesta ja oikeusvaltion puolesta jatkuu. Kiitos ja toivotan teille kaikille hyvää joulua ja toivon, että voitte viettää aikaa perheidenne ja läheistenne seurassa. Kiitos. Kiitos. Näin päätän keskustelun. Äänestys päätösomista tapahtuu helmikuun täysistunnossa huomenna 19. joulukuuta kello 2019 on istunto kello 10, kello 13 ja kello 15.16. Esitystä on teille välitetty ja se on myöskin nähtävissä Euroopan parlamentin verkkosivulla. Ja nyt keskeytän istunnon.